kilpailukykyistä. Ja meidän täytyy myös saada nuoria ihmisiä Euroopan maataloussektorin töihin. Kiitoksia, komissaari. Keskustelu päättyy tähän. Äänestys järjestetään torstaina. Seuraava istunto järjestetään huomenna 18.1. yhdeksältä ja niin edespäin. Esityslista on julkaistu ja se on luettavissa muun muassa Euroopan parlamentin internetsivuilla. Hyvää yötä kaikille.